jatkaa työtä strategisen kumppanuutemme kehittämiseksi. Herra puhemies, vielä yksi rouva, reaktio rouva de Kaiserin eh, puheeseen. Hän, hän puhui brittikansalaisen Shaikin teloituksesta. Euroopan unioni vahvoin sanoin tuomitsi tämän henkilön teloituksen. EU on syvästi pahoillaan siitä, että Kiina ei vastannut Euroopan unionin jatkuviin vetomuksiin peruuttaa ö, tämä teloitus. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Meillä on esityslistallamme käsiteltävänä vielä yksi kohta ja pyytäisin arvoisia parlamentin jäseniä siirtymään omille paikoillensa hiljaisuuden vallitessa. Siirrymme seuraavaksi keskusteluun päätöslauselmista Filippiineistä. Herra Provera, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. È una... Kiitoksia, herra puhemies. Valitettavasti taas kerran joudumme keskustelemaan näistä murhista joita tapahtuu poliittisin ja uskonnollisin verukein. Poliittisen kokouksen aikana tapahtui kauheita Filippiineillä. Henkilöitä murhattiin kylmäverisesti. Kyse oli oikeasta verilöylystä. Tämän ryhmittymän perimmäiset ajatukset eivät ole kyllä meidän tiedossamme. Kyse on kylläkin vuosia kestäneestä toiminnasta. Me tiedämme, että meidän on todellakin vahvasti tehtävä yhteistyötä filippiiniläisten kanssa, jotta he voivat oppia tietämään, miten Eurooppa pyrkii vastaamaan näihin konfliktitilanteisiin. Kiitoksia. El señor... Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti, herra Kastler. Herra puhemies, arvoisat naiset ja herrat. 23. marraskuuta tapahtunut tapaus on musta päivä ihmisoikeuksien saralla. 57 murhattua, raiskattuja ihmisiä, vammautuneita. Tämä on paha tarina ja erityisesti on sanottava, että 30 lehtimiestä ja naista kuuluvat näiden surmattujen joukkoon, mutta mutta on myöskin todettava, että koskaan aikaisemmin mitään tällaista ole päässyt tapahtumaan ja tästäpä syystä parlamentin täytyy selkeän sanakääntein esittää omat huomionsa tähän tilanteeseen liittyen. Mutta EPP pyytää, että tätä tekstiä lievennettäisiin kolmelta kohdin, sillä meidän täytyy tukea Filippiinin hallitusta taisteltaessa terrorismia vastaan. Ja tästäpä syystä meidän ei tulisi syyttää hallitusta näistä tapauksista muutoksista. Siksipä johdantosan kappaletta VF tulisi muuttaa, koska siinä osoitetaan syyttävällä sormella Filippiininen hallitusta, hallituksen suuntaan. Ja mitä tulee kohdas, kohtaan kuusi, siellä viitataan, että ihmisi olisi kadonnut ja että nämä henkilöt olisivat filippiniläisissä vankiloissa. Tämä, e-, tätä ei ole voitu millään tavalla osoittaa todelliseksi väiteeksi ja siksipä tämä kohta pitäisi poistaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herrat Hänok yksi minuutti. Hyvä puhemies, Magandanao on rikos täytyy tuomita ehdottomasti. Se osoittaa sen, miten laittomuus on juurtunut joihinkin Filippiinin osiin. Tähän on useita syitä. Se, että saaret ovat niin hajautuneet tuolla saaristoalueella, keskushallitus on niin heikko, korruptio, köyhyys ja jatkuva islamistiterroristien lisääntyminen, jota Al-Qaida tukee. Tämä poliittisesti motivoitu rikos pitää ottaa tarkasteluun sen laajemmassa asiayhteydessä. Meidän ei tulisi kuitenkaan jättää huomiota Filippiinin hallituksen ponnistuksia saada aikaiseksi demokraattinen kulttuuri viimeisen viiden vuoden aikana sen jälkeen, kun Ferdinand Marcos poistettiin vallasta. Eikä meidän tulisi myöskään alivarvioida sitä uhkaa, jonka Abu Sayyafin terroristit muodostavat, miten se epävakauttaa koko yhteiskuntaa, joka muodostaa Filippiinien valtion kohdistettu apu on paras tapa auttaa Filippiiniä, maa, joka jakaa meidän yhteistä arvomme monella tavalla ja se mahdollistaa sen, että oikeusvaltioperiaate voidaan ottaa käyttöön hallintoon. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tarabella, yksi minuutti. La commissaire, chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Edita Burgos, Jonas Burgosen nuoren filipiniläisen äiti on parlamentissa. Voimme toivottaa hänet tervetulleeksi. Vuodesta 2007 hänen perheensä ei ole kuullut hänestä yhtään mitään. Jonas Burgos kuuluu niihin satoihin ihmisiin, jotka ovat kadonneet, jotka on tapettu Filippiineillä. Tekijöitä ei koskaan rangaista. Ja nyt kun tulossa ovat maalit toukokuussa, meidän täytyy vaatia näiden rikosten ja rikollisten tuomioille asettamista. Tässä suhteessa meidän täytyy myös tuomita Magintana on murhat ja toivo, meidän tulee myöskin vaatia sitä, että näitä murhia tutkitaan. Kiitoksia. Gracias, señor Tarabella. Tiene la palabra Kiitokset herra Taratella ja seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Tavares. Kiitoksia herra puhemies. Filippiinit olivat 20 vuoden ajan suuri toivo maailmalle, kun siellä alkoi demokratian aalto, joka kattoi Aasian ja tällä tavalla saatiin parantaa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, väestön oikeuksia, opiskelijoiden oikeuksia tuolla maassa. Nyt me emme voi sallia sitä, että demokratian tilanne huononisi Filippiineillä. Tässä on todella huolestuttavia asioita tapahtunut viime vuosina. Korruptio, väkivalta ja niin edelleen. Manguadatun joukkomurha oli kauhistuttava siinä. 57 henkilöä sai surmansa, kun he olivat vaalikampanja kirtuella mukana ja tämä karavaani, sen osallistujat murhasi toinen poliittinen taho. Haluaisin kiittää Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että tässä joukkomurhassa tapettiin 30 toimittajaa. Me emme voi sallia sitä, ja itse parlamenttikaan ei täällä nyt valitettavasti kuuntele sitä, mitä täällä paha, tapahtuu, mitä täällä puhutaan. Mutta me emme voi sallia sitä, että Filippiini ö, luisuu tilanteeseen, jossa menetetään ne demokratian edistysaskeleet, joita on viimeisten vuosikymmenen aikana saavutettu. Tässä on todella kiireellistä nyt vaatia presidentti Arroijulta että nämä rikostet, rikokset tutkitaan loppuun asti ja hänen täytyy tietää, että Eurooppa on tässä tarkkaavaisena ja antaa myös omaa apuansa hänen maallensa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Lohviller. Kiitoksia herra puhemies. Tämän kiireellisen asian käsittely johtuu siitä, että 57 henkilöä on brutaalilla tavalla murhattu. Eräs henkilö halusi rekisteröityä vaaleihin ja nämä tekijät ovat paikallisen poliisiyksikönkin edustajia. Tämä brutaali hyökkäys on äärimmäinen esimerkki siitä, miten vuosien ajan poliittiset murhat ovat toteutuneet alueella. Henkilöitä on kadonnut ja tapauksia ei ole edes pyritty selvittämään. Hallitus ei ole osoittanut millään muotoa taistellaakseen tämän asian puolesta. Monissa tapauksissa vain tai sadasta tapauksesta vain kaksi on selvitetty ja yhtään korkearvoista virkamiestä ei ole tuomittu minkäänlaisiin rangaistuksiin. Ja vuodesta 2008 alkaen tilanne on vain pahentunut. Kansalaisyhteisön edustajat ovat joutuneet tällaisten terroritekojen kohteeksi. Kansalaisyhteiskunnan edustajia on sorsittu ja myöskin toiminta on rajoitettu kansallisella tasolla. Nyt Filippiinit odottavat tulevia toukokuisia vaaleja ja on pelättävissä, että poliittisluonteiset murhat vaan lisääntyvät. Ja tästäpä syystä on äärimmäisen tärkeää, että Filippiinien hallitus ryhtyy todellisiin toimenpiteisiin taistellaakseen tätä ilmiötä vastaan. Ja herra puhemies, haluaisin ilmaista kuutoskohtaan liittyen oman suullisen tarkistukseni. Me haluaisimme korjattavan tekstin siten, että sanotaan, että ryhdytään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kaikki kadonneet henkilöt voitaisiin vapauttaa ja palauttaa perheidensä keskuuteen. Kiitokset, Rova Lohbiller. Siirrymme sitten ryhmien puheenvuoroihin. Sosialistien ja demokraattien nimissä yksi minuutti herra Paletskis. Kiitoksia herra puhemies. Kun keskiverto eurooppalaiselta kysytään, mitä Filippiineillä tapahtuu, niin hän ei varmaankaan voisi sanoa yhtään mitään. Hän ehkä sanoisi, että eipä uutisissa ole sanottu miten, joten eiköhän tilanne ole rauhallinen. Mutta nämä murhat, joukkomurhat, elävältä hauda, hautaamiset, tämä on jokapäiväistä elämää Filippiineillä. 57 ihmistä murhattiin, puolet heistä olivat toimittajia. Kyse oli suurimmasta tämän tyyppisistä tapauksista maailmanlaajuisesti katsottuna. Ja tästäpä syystä me vaadimme, että nyt ryhdytään tekemään jotain tämän tilanteen korjaamiseksi. Erityisesti vastuussa olevat henkilöt olisit saatettava tuomioistuin käsittelyyn. Tämä on tärkeä toukokuisia vaaleja silmällä pitää. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puheenvuorot. Ensin yksi minuutti. Rova Geringer Ölenberg. panie przewodniczący. President... Kiitoksia puhemies. 10 toukokuuta pidetään äh, presidentti- ja paikallisvaalit, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta nuo vaalit olisivat mahdollisimman oikeudenmukaiset. Siitä syystä ensiksi meidän täytyy etsiä käsimme ne, jotka ovat syyllistyneet tähän joukkomurhaan. Tähän mennessä paikallinen oikeusjärjestelmä ei ole toiminut mitenkään tehokkaasti etsiäkseen syylliset käsiinsä. Paljon virheitä on tehty tässä oikeusprosessissa, mikä merkitsee sitä, että siellä vain mm, kautinen tilanne jatkuu. Lisäksi Filippiinien täytyisi saada käyttää tehokkaasti sitä rahaa, joka EU on sillä myöntänyt. Raha täytyy käyttää demokratian ja oikeusvaltion rakentamiseen Filippiineillä. Kiitoksia. Gracias, señora Geringer. Kiitokset, Rosa Geringer. Ja seuraavaksi puheenvuorot ja puhujalista. Herra Romeva, yksi minuutti. Gracias, muy... Kiitoksia hyvin lyhykäisesti puhemies. Haluaisin vain muistuttaa, että meillä on nyt uusi vuosi, uusi sopimus, mutta ihan samat menneisyyden huonot tavat. Meillä ei ole neuvosto täällä paikalla tällaisissa kirjallisissa keskusteluissa ja meiltä puuttuu myös toimijoiden välinen vuoropuhelu, jonka pitäisi mahdollistaa se, että voimme antaa tällaisiin tapauksiin vastauksia. Filippiinin äh, tapauksessa minun täytyy jälleen muistuttaa, että kysymys ei ole sala, samanlaisesta äh, tapahtumasta kuin esimerkiksi Haitista, mutta Filippiineiltä on viime vuosina äh, kadonnut noin tuhat ihmistä ja tämä on rakenteellinen ongelma, johon tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. Ei voida aina toimia pelkästään otsikkojen pohjalta ja meidän täytyy ö, suojella ihmisoikeusaktivisteja ja toimii toimittajia, jotka ovat usein ensisijassa tässä uhreja. Me emme voi jäädä hiljaiseksi ja olla tuomitsematta tällaisia tapahtumia. Charnet. Kiitoksia sitten yksi minuutti herra Czarnecki. Przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unioni puolustaa ihmisoikeuksia. On valitettavaa, ettei näin käy Espanjan peikauden aikana. Neuvosto ei ole täällä ed- edustettuna. Se on skandaali. Me puhumme täällä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mutta puheenjohtajavaltio ei ole edes läsnä tässä keskustelussa. Tätä emme missään nimessä voi hyväksyä. Filippiinit perustuvat kristillisiin arvoihin ja on läheisessä yhteydessä eurooppalaiseen kulttuuriin – meidän täytyy tarkastella, mitä tuolla mantereella tapahtuu. Ihmisoikeuksia loukataan usein. Tästäpä syystä meidän täytyy voimakkaasti puhua asiasta ja esittää solidaarisuus näitä uhreja kohtaan. Rava komissio, jäsen, olkaa hyvä. Mr. Pr Mr. President. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minä edustan tässä korkeaa edustajaa ja komissiota. Mantena on saaren joukko surma 23. marraskuuta 2009 joukkomurha, jossa 57 ihmistä kuoli, korostaa pitkäaikaista ihmisoikeusongelmaa Filippiineiltä. Tämä liittyy selittämättömiin katoamisiin ja ihmisten tappoihin tuossa maassa menneisyydessä. Tässä tapauksessa komissio on, äh, Filippiinen hallitus on, on toiminut nopeasti ja se on halunnut tuoda rikolliset tuomioistuimen eteen. Tämä on erittäin tervetullutta. Rankaisemattomuuden kulttuuri täytyy lopettaa ja tällaiset rikokset täytyy saada loppumaan. Hyvä puhemies, Filippiinien hallitus on ryhtynyt joihinkin merkittäviin toimiin ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Presidentti Arroyun hallitus on lopettanut kuoleman rangaistuksen soveltamisen ja äsken Nimittäin hyväksyttyyn asian peruskirjaan on otettu ihmisoikeuslausekkeita mukaan, mutta tavoitteita on vielä, jotta voidaan lopettaa 40-vuotinen kapinallissota Mongin alueella. Näyttäisi siltä, että uutta edistystä ja toivoa on. Täytyy panna merkille se, että Mankindaunun joukkomurha tapahtui kahden poliittisen perheen välillä. Molemmat olivat muslimiperheitä ja näin ollen tämä ei liittynyt yhteisöjen välisiin konflikteihin. Euroopan unioni on ryhtynyt vuoropuheluun Filippiinin hallituksen kanssa ja tässä on keskusteltu hyvin laajasta kirjosta eri asioita, mukaan lukien ihmisoikeuskysymyksistä. Me keskustelemme myös yhteistyösopimuksesta, jossa, johon liittyy tärkeitä ihmisoikeussitoumuksia. Me haluamme, että Filippiinien hallitus parantaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja yhdessä Filippiinien hallituksen kanssa me olemme aloittaneet EUn Filippiineille suunnatun oikeuslaitoksen apu suunnitelma. Tämä tuli erittäin hyvin hyvän aikaan ja tässä on esimerkiksi yhteistyötä oikeuslaitoksen ja poliisin kanssa niin, että voidaan saattaa rikolliset tuomioistuimen eteen tutkia tapauksia ja saattaa ne päätökseen. Me haluamme myös valvontajärjestelmän, jonka avulla voidaan parantaa luottamusta. Tämän ohjelman alkuperäinen kesto on puolitoista vuotta. Sitä rahoitetaan vakau, vakausinstrumentilla ja sitä voidaan vielä jatkaa. Meillä on muitakin kansallisen tason, paikallisen tason hankkeita, joilla voidaan edistää ihmisoikeuksia. Näihin hankkeisiin liittyy kansainvälisten sopimusten va- täytäntöönpanon valvonta, ja esimerkiksi vaaliapu ja äänestäjien kouluttaminen. Euroopan unioni auttaa myös Mandanaon rauhanprosessissa ennen kaikkea tukemalla sosiaalipalveluja ja luottamuksen rakennustoimia. Puhemies, me olemme valmiita tekemään enemmänkin, jos prosessi Filippiineillä etenee. Kiitoksia, arvo komission jäsen. Tämä kohta on nyt käsitelty ja tästä äänestetään hetken kuluttua. Hyvät parlamentin jäsenet, pyytäisin teitä nyt istuutumaan, koska äänestys alkaa. Ja muistuttaisin Rova Lohbilderille, että hänen täytyy muistaa esittää suullinen tarkistuksensa oikealla hetkellä äänestyksen kuluessa.